Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikki. Very warm welcome Today he is uh, together with us uh, from the Federal Assembly of the Russian Federation. Venäjä, mm, Venäjä, sieltä on paikalla Igor Chernyshenko, tervetuloa teille. We all had a, a... Lisäksi toteaisin, että kaikki ovat matkustaneet tänne pitkän matkan takaa. Meillä on kaikilla tiettyjä kokemuksia ja me voimme kaikki yhdessä pohtia, mitkä olisivat parhaita ratkaisuja parlamenttien kesken. Voidaan keskustella myöskin budjettikysymyksistä, koska me tiedämme, että budjetin osalta reaalipolitiikka astuu kuvaan mukaan. Me voimme osoittaa, miten ratkaisi käyttäjä voimme tarkastaa, mihin suurin rahoista menee. Nyt äh, budjettikeskustelut ovat puolivälissä, eli niin sanotussa kuumassa vaiheessa. Euroopan unionin talousarvio on 140 miljardia euroa ja voi hyvinkin kuvitella, että paineet, jotka kohdistuvat tähän budjettiin talous- ja rahoituskriisin valitessa, ovat erittäin suuria. Toinen valiokunta, jossa toimin koordinaattorina budjettivaliokunnan lisäksi, on teollisuusvaliokunta. Siellä tarkastelemme sitä, miten voimme edistää eurooppalaista teollisuutta kansainvälisessä kilpailussa. Tuo valiokunta vastaa myöskin energiakysymyksistä. Tiedätte hyvin, että energiakysymykset ovat yhä tärkeimpiä, koska meillä on 2020 asetus, eli päästöjä täytyy vuoteen 2020 mennessä vähentää 20 prosentilla. Liika energian käytön tehokkuutta täytyy parantaa 20 prosentilla ja lisäksi täytyy käyttää 20 prosenttia enemmän uusiutuvia energialähteitä. Tämä tavoite asetettiin joitakin vuosia sitten ja siihen pääseminen on erittäin vaikeaa, mutta on erittäin hyödyllistä luoda kuitenkin tällainen poliittinen puitekehys, jonka sisällä tuohon tavoitteeseen pyritään. Ja meidän täytyy myöskin hyväksyä ne tosiasiat ja muutokset, joita ympärillä, ympärillämme tapahtuu. Tieteellisten teknisten vaihtoehtojen arviointi, komitea, joka koostuu Euroopan parlamentin eri valiokuntien jäsenistä, tarkastelee puolestaan erilaisia lainsäädäntövaihtoehtoja seuraaville viidelle tai kymmenelle vuodelle. Joka kahden ja puolen vuoden välein me kokoamme yhteen kaikki ajatukset siitä, mitkä tavoitteet ja toimet olisivat hyödyllisiä. Meillä on erittäin hyvää avustajakunta nimeltään Policy Department, olen hienoa, että tämä yksikö auttaa niitä, koska kun on kyse tieteellisistä asiakirjoista ja teknisistä asioista, tuo yksikkö voi erittäin ammattimaisesti auttaa meitä työssämme. Se on toiminut erittäin hyvin. Eri valiokunnat ovat esittäneet ajatuksiaan ja sitten loppujen lopuksi äänestetään. Äänestyksissä eri valiokuntien edustajat kertovat tai päättävät siitä, mitkä ovat tärkeitä tavoitteita tulevina vuosina. Kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä tämä toimikunta piti sitä, että pitäisi valita ekologisia tai ympäristöystävällisiä liikennemuotoja ja tätä edistäviä toimia. Miten voidaan paremmin edistää luonnonmukaisia tai luontoystävällisiä liikennemuotoja, tietystikin rautatietä, moottoritietä, ilmaliikenne, laivaliikenne. Kaikkia näitä täytyy pohtia ympäristön kannalta ja myöskin käytön tehokkuuden kannalta. Tämä on todellakin todellinen kuuma peruna keskusteluissa, joten me tulemme lähinnä keskittymään ympäristöystävälliseen liikenteeseen. Tämä on erittäin suuri haaste. Tässä pyritään kehittämään esimerkiksi alueellisia ja paikallisia tällaisia rautatieyhteyksiä ja kaupunkiliitä pyritään kehittämään. Ja toinen seikka on se, miten liitetään sähköautot energiaverkostoon, miten voidaan vähentää laivaliikenteen puolella päästöjä ja energian käyttöä. Tämä on yksi asia, jota niin ikään pohditaan. Tämän ohella meillä on ulkopuolinen asia, ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka auttavat meitä viemään työtämme eteenpäin. Toinen prioriteetti, josta äänestettiin, oli luonnonvarojen kestävä käyttö. Kestävyys ei kosketa pelkästään energian käyttöä, vaan myöskin raaka-aineita. Monilla aloilla on edelleenkin tuhlaamista ja syntyy jätettä ja kun tulevina vuota, vuosina ihmisiä syntyy lisää ja lisää, täytyy katsoa kuinka ruoka ja ravinto, vesi riittää kaikille. Ja kestävyys, ajatus on tästäkin, tässäkin taustalla, kun pohditaan luonnonvarojen riittävyyttä. Ja toivottavasti viiden vuoden valikauden aikana saadaan vielä tuoksia tässä. Kolmas seikka, jonkin kiinnitän huomiota, on Internetin turvallisuus ja tietojärjestelmien suojaaminen. Tiedämme, että tällaiset sosiaaliset verkostot nostavat takaisin yhä enemmän jalansijaa, avoimuus netin käytössä ja oikeus käyttää verkkoa sosiaaliseenkin kanssakäymiseen ja verkon turvallisuus ovat suuri haaste tulevaisuudessa. Automaattinen tiedon käsittely ja minkälaisia puitekehyksiä luodaan internetin käyttöä ja turvallisuutta silmällä pitäen. Tämä oli tämä mielenkiintoinen kysymys ja keskustelua tullaan käymään kaikkien poliittisten ryhmien ja sen valtioiden kesken. Tämä on tällainen kokonaisvaltainen keskustelu, jossa meidän täytyy kuunnella myöskin, mitä Euroopan ulkopuoliset tahot sanovat. Tämä on merkittävä keskustelu, jos Euroopan parlamentti voi keskustella kaikkien demokraattisten hallintojen kanssa eri puolilta maailmaa. Meidän täytyy kaikkien lyödä viisaat päämme yhteen ja katsoa, mitä jää jäljelle. Euroopan parlamentissa me pyrimme tarkastelemaan, mikä on tällainen yleinen agenda asialista, horisont, laajamittaista horisontaalista keskustelua, mutta vertikaalisesti katsottuna haluan myöskin pureutua asioihin hieman syvällisemmin. Sen vuoksi onkin erittäin hieno asia, että me olemme järjestäneet tämänpäiväisen kokouksen, jossa pohditaan arktisten alueiden ongelmia. Täällä on myöskin jäsenvaltiot, jotka ovat mukana Euroopan talousalueessa. Sveitsi, Liechtenstein, Norja, Islanti ovat mukana tässä yhteistyössä. Me pyrimme jatkamaan tällaisten yhteyksien ylläpitoa. Täten syntyy myöskin henkilöskohtaisia ystävyyssuhteita poliittisen keskustelun ohella suhteiden luominen ja ystävyyssuhteiden solmiminen on erittäin tärkeää, koska tämä auttaa meitä hyvinkin paljon eteenpäin. Yhteistuumin voimme pyrkiä tuloksiin. Nyt voisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme. Voisiko Duuman edustaja, ystävämme Venäjän Duumasta, nyt aluksi tuoda oman viestinsä tähän kokoukseen? Olkaa hyvä. Доброе Kiitoksia, puheenjohtaja. От российской делегации еще раз поприветствовать Ensinnäkin toteaisin, että Venäjän valtuuskunnan nimissä haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän konferenssiin. Очень много Haluamme nähdä, mukava nähdä täällä monia tuttuja kasvoja salissa. Tämä ei ole Ongelmat, joista nyt keskustelemme tässä konferenssissa, ovat äärimmäisen tärkeitä ei vain arktisille arktisen alueen maille, vaan kaikille maailman maille. Ja tämä onkin ihan loogista, koska arktinen alue on ollut huomion kohteena koko maailmassa. Se on alue, johon liittyy ekologista, taloudellista, poliittista ja muuta, muunlaista merkitystä. Minä puhun seurauksista, joita syntyy jään sulamisesta. Jään sulaminen on mainittu montakin kertaa eilisessä keskustelussa. Haluaisin selittää äh, Venäjän tutkijoiden ja poliitikkojen äh, näkemyksiä. Poliitikot, tutkijat, ekologit, äh, alkuperäisväestö, heillä kaikilla on oma kuvansa seurauksista, joita syntyy jään sulamisesta. On uusia haasteita, joita syntyy nyt ja tällä koko vuosi tuhannella jatkossakin. Tällä hetkellä on aivan selvää, että globaali lämpeneminen edellyttää tiettyä kiireellistä toiminnassa. Asiantuntijat, tutkijat, YK, kaikki uskovat, että korkeammat lämpötilat ovat yhä peruuttamattomampi trendi. Viimeisen 30 vuoden aikana on voitu osoittaa, että keskilämpötila nousi yhdellä asteella jaksella alueella tämä on kolmesta neljään asteeseen, joten en ole mikään ilmastotieteilijä, mutta käytän tietoja eri tutkimuksista hyväkseni ja toimin keskivertoarvojen pohjalta. Niitä yleensä eri tiedeyhteisöt tukevat. ikävä kyllä jokainen jokaista kesästä arktisella alueella on tulossa tällainen ennätyskesä, mitä tulee lämpöön. 2004, 2005, Pohjoinen jäämeri menetti 15 prosenttia pysyvästä jääpeitteestä. Kokonaisalue, jonka iki jää peittää väheni 60 prosentilla. Öö, luoteisväylä avattiin merellä. Ja se oli käytännössä koko kesän jää, jäätön 2009. Silloin tehtiin erityinen tutkimus tai tutkim, tutkiminen oli loppunut, tieto loppuun, ja me pystyimme sitten tutkimaan kaikkia prosesseita napapiirin alueella vuoden, aja, vuoden aikana. Totesimme ennennäkemättömiä ponnisteluita tutkia kasvia ja eläinkuntaa arktisella alueella. Arktisella alueella tutkimuskeskus arktinen näkö 36. Шведский ледокол Оден. Америк- Sinne tuli Ruotsista ja Tanskasta jäänmurtajia. Ja myös puolalainen tutkimusalue Oseania oli paikalla. Ja myös muita aluksia. Ne kaikki osallistuivat Tutkimukset, joita, tutkimustuloksia, joita saatiin, todistivat YK tutkimuspiirin arviointia. Tähän nyt jotakin myönteistäkin. Ensinnäkin kun saadaan öljyä tai kaasua niin siihen liittyy vähemmän riskejä, kun luonnonvaroja käytetään hyväksi ja myös on helpompi päästä meriteitse kulkemaan. On enemmän mahdollisuuksia kalastukselle, maatalouspotentiaali myös kehittyy, napapiirimatkailu, samoin muun tyyppinen ihmisen toiminta lisääntyy arktisella alueella. Kielteisiin piirteisiin ja vaikeisiin aspekteihin sisältyy seuraavanlaisia haasteita. Ennusteita siitä, että veden pinta nousee valtamerialueella. Tämä johtaa tulvimiseen. Sitten tapahtuu muutoksia valtameren virroissa. Ja ikirouta sulaa, se on yksi kaikkein vakavimmista haasteista. Tämä tarkoittaa vähemmän tilaa jääkarhuille, hylkeille ja muille nisäkkäille. Jotkut tiedot todistavat, liittyen sekä pessimistisiin että optimistisiin ennusteisiin, että jään sulaminen tulee johtamaan korkeampaan veden rajan aina kahteen metrin saakka. En halua mainita nyt mitään tuomion ennusteita. Jotkut ovat se, että taso tulee nousemaan 6 seitsemänkin metriä ja tämä taas johtuu jään sulamisesta Grönlannissa. ja se saattaa johtaa jopa globaaliin katastrofiin. Mutta kaikkein hyväksytyin ennuste on puolesta toista metristä kahteen metriä merenpinnan nousussa, mutta jos tästä tulee todellisuutta, tästä ennusteesta, niin jopa 15 prosenttia väestöt saattaa kärsiä tulemista. Me puhumme 600 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat vaaranalais, vaaran uhanalla. Sitten jos ajatellaan keskiaikavälin toimintaa, että voidaan välttää tämä ää, tulviminen taloudellisin keinoin, se jopa 250 miljardia dollaria, jos veden pinta nousee. Toinen kiinnostava ennuste kehitettiin WWFn toimesta jään sulaminen – teki elinolot Aktsille eläimille varsin hankaliksi. On vaikea metsästää hylkeitä. Tämän takia jo nyt ja siksi alkukantaväestö kärsii ja sitten jääkarhuista, koska ne eivät kunnolla voi metsästää enää hylkeitä. Ne ovat nyt hyö, alkaneet syödä omia vastasyntyneitä pentuja. Ikiroudan sulaminen on sitten toinen kysymys. Joskus ikirouta ulottuu aina merenpohjaan saakka, mutta se kuitenkin sulaa ja, ja se heikentää elinoloja ihmisten parissa, jotka alueella elävät. metaania vapautuu paljon maaperästä sulamisen tuloksena. Sitten kun metaani joutuu ilmakehään, voi olla jopa 100 miljardia tonnia metaania. Ja se sitten huomat, se on huomattavasti suurempi määrä kuin teollisuuden tuottama metaani. Ja sillä on vakavia antropogeenisia seurauksia vaikuttaa sen toimintaan, mutta nyt en puhu kuitenkaan siitä. Minä puhun jään sulamisesta ja näistä kysymyksistä voidaan keskustella sitten jossakin uudessa jatkokonferenssissamme. Hyvät kollegat, on sanomattakin selvää, että arktiset kysymykset ovat polttavia ajankohtaisia asioita, mutta minä olettaisin, että kaikki täällä ovat samaa mieltä kanssani siitä, että lämpeneminen, uudet teknologiat, ilmaston lämpeneminen ja uudet teknologiat, ne kaikki yhdessä liittyvät pohjoisten merialueiden kuotuskapasiteettiin ja öljyvarojen käyttömahdollisuuksiin. Kriisi on olemassa, talous kärsii, öljy- ja kaasuvarat vähenevät. Tämä on prioriteettikysymys. Ja näin arktisesta alueesta on tullut yksi kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä koska sieltä löytyy vielä hyödyksi käyttämätöntä voimavarana. Tulee öljynä kaasuun, noin 30 prosenttia kaasun voimavarasta löytyy sieltä yli 15 prosenttia öljystä. Tämän takia arktisen alueen maat, USA, Venäjä, Tanska ja niin edelleen haluavat tiivistää tutkimustaan koskien näitä varoja ei vain sadan mailin matkalla omalta alueelta, vaan myös muuallakin avoimerellä. Mutta tietenkin sääntöjen mukaisesti asiantuntijat muuten uskovat, että yli 90 prosenttia öljy- ja kaasuvaroista sijaitsee viiden aksen maan alueella. Kuten tiedetään, Venäjä on yksi ensimmäisistä maista, joka lähetti pyynnön YK komissiolle so, muuttaa Venäjän aluetta, osa, osuutta alueella ja Norja ja muut maat ovat seuranneet tätä esimerkkiä. Кстати, одной из проблем в осуществлении мероприятий по... Yksi ongelmista muuten, joka liittyy kartoitustoimintaan arktisella rannikkoalueella, liittyy siihen seikkaan, että USA ei ole vielä ratifioinut valtameriyleissopimusta, YK on valtameriyleissopimusta, joten Tämä hiukan haittaa eri prosessien arviointia alueella. Venäjän hakemusta ei arvioitu, tai oikeastaan se arvioitiin sillä tavalla, että sitä ei pidetty täysin tyydyttävänä. Se ei täytynyt kaikin komission vaatimuksia, ja nyt pyrimme sitten parantamaan hakemustamme todisteiden pohjalta, mutta voimme jättää sen uudestaan komissiolle mahdollisimman nopeasti. Tässä kun olemme puhumassa asiasta, niin tärkeä tutkimusalus toimii tutkimustehtävissä arktisella alueella ja tekee aivan uutta tutkimusta kollegani, venäläinen sankari Artur Chelinkarov, joka oli täällä ensimmäisessä konferenssissamme. Varsin nopeasti hän tulee viemään paikalle jäämurta, joka toimii ydinenergialla ja, ja hän aloitti tällaisen uuden tutkimusmatkan arktisella alueella ja jälleen kerran voidaan tehdä tällaista tarvittavaa tutkimusta. Me olemme valmiita rakentavan yhteistyöhön arktisten kumppaneiden ja naapureidemme kanssa näitä kysymyksiä. Ja oikein hyvä esimerkki tällaista yhteistyöstä löytyy siitä, että tällä hetkellä omassa kotikaupungissa Murmanskissa on tällainen juhlallinen seremonia, kun allekirjoitetaan Venäjän ja Norjan välinen sopimus, miten rajataan merialuetta ja miten tehdään yhteistyötä Voisa jäämerellä ja Barentsin merellä. Pääministeri Norjasta, presidentti Venäjältä, allekirjoittavat sopimuksen tänään Murmanskissa. Tämä on erittäin myönteinen signaali koko maailmalle ja oikein hyvä esimerkki siitä, miten kaksi valtiota tarttuvat näihin kiistanalaisiin kysymyksiin. Hän ovat vaivanneet kymmeniä vuosia ja nyt niitä ratkaistaan tätä kautta. Toinen varsin kiireellinen kysymys, joka liittyy jään sulamiseen, on se, että on yhä enemmän näitä meriväyliä käytössä satojen vuosien ajan tämä on ollut varsin legendaarista toimintaa, Jopa nyt viikinkien toimintaan, tutkimusryhmiin, tanskalaisiin ja venäläisiin, hollantilaisiin tutkijoihin. Monia kuuluisia henkilöitä on tullut näistä eri maista, myös Ruotsista. Mutta tällainen romanttinen kuva purjehtimisesta Artsla-alueella on tullut erittäin houkuttelevaksi, koska on todellakin varsin kannattavaa toimintaa mitä tulee, kuljetuslaivat kulkevat pohjoista tietä Aasiaan. Esimerkiksi kuukausi sitten elokuussa kaksi ydinjäämurtajaa johtivat Baltikanemista valtavaa tankkeria Murmanskista Kiinaan. Venäjä kuljettaa tai käyttää tätä väylää myös Kanadaan mennessään. Ja tämä on todellakin kannattavaa toimintaa. Ja vaikka Rotterdam, Rotterdamista ja Kakamaan kuljetaan arktisen alueen kautta tai jopa Kiinaan, se vähentää reittiä 40 prosentilla. 11 000 meripenin kulmaa. Kun taas luoteisväylä tekee Seattleista Rotterdamin reitin 2000 meripenin kulmaa lyhyemmäksi, jopa yhden neljäsosan lyhyemmäksi, jos verrataan sitä Panaman reittiin. Jos otamme huomioon rahtikustannukset, polttoainekustannukset, tietenkin tämä on 40-45 prosentin halvempi tämä pohjoinen reitti, puhumattakaan monimutkaista tilanteita, joka liittyy piratismiin, merirosvoukseen ja poliittisiin kysymyksiin, ja jotka liittyvät pohjoiseen. Merireitti on aivan ilmeistä ihan kaikille, ja on aivan selvää, minkä takia monet poliitikot, yritysmaailman edustajat tällä hetkellä sanovatkin, että johtuen jään sulamisesta merikuljetus on nyt mahdollista lähes kaikilla. Siitä on tullut turvallista pohjoisella väylällä. Selvästikin Venäjä seuraa kansainvälistä merioikeutta, valtameriyleissopimusta ja YK on meriyleisopimusta myös, mutta perusasiakirjassamme YK asiakirjassa todetaan, että laivare, merenkulkua voidaan säätää myös valtioissa, jotka ympäröivät merialuetta. Kaksi, kolme, neljä artikkelista tästä puhutaan, joten kanalaiset ja venäläiset ovat asettaneet erityisiä vaateita purjehdukselle. Ne ovat nyt kansallisia reittejä. Ja pohjoinen reitti on Venäjälle äärimmäisen tärkeä. Sillä on tärkeä rooli ja se varmistaa vakaan kuljetusväylän. Ja se on ihan elin, elissä selvitymys, kysymys pohjoisen ihmisille. kahden kesäkuukauden aikana tuomme ruokaa, polttoaineita niille pohjoisille arktisille alueille, joilla ei ole teitä, rautateitä, jotka ovat irti päämanterissa tavallaan. On siinä, siinä on vaikea myös lentää talviaikaan, syksyllä, keväällä. Ja, ja tämä on erittäin tärkeää meille. Ja tällä hetkellä me kiinnitämme aivan erityistä huomiota Sieltä saataisiin pohjoiselle merireitelle tarvittavaa infrastruktuuria, ja tämä kysymys on yksi kaikkein tärkeimmistä prioriteeteista hallituksellemme. Se on osa venäläistä arktista strategiaa. Me haluamme kehittää toimintaa tästä eteenpäin. Hyvät kollegat, nyt johtopäätelmiin puheenvuorossani, koska meillä on monia ongelmia, meillä on monia aiheita keskusteltavana ja kun otetaan huomioon riskit, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen ja mere, merijään sulamiseen, meidän pitää myös mainita luonnonsuojelun merkitys ja turvallisuus yleensä arktisella alueella. Pari kuukautta sitten tänä vuonna kesäkuussa G20 huippukokouksessa Torontossa Venäjän federaation presidentti Medvedev puhui aloitteesta perustaa kansainvälinen keskus, jota kautta pystyttäisiin estämään esteitä merialueella, merijällä ja säilyttävään meriympäristöä. Viime, viimeisin katastrofi Meksikon lahdella osoittaa, että eivät nämä ole paikallisia katastrofeja tai onnettomuuksia. Ne eivät ole pieniä paikallisesti rajattuja vahinkoja, jotka koskevat vain yhtä tai muutamaa maata. Nämä ovat valtavia laajamittaisia katastrofeja, jotka saattavat vaikuttaa koko maailmaan. Tällä hetkellä Venäjän duuma laatii lainsäädäntöluonnosta meriympäristön suojelemiseksi saasteelta mukaan lukien öljysaasteet ensi vuonna. Varmasti siis varmastikin tämä kiinnostaa teitä. Me tulemme ensi vuonna toimimaan, eh, perustamaan tällaisen pilottikeskuksen Murmanskin, jossa pyritään ennakoimaan ja estämään tällaisia merialueen katastrofaalisella alueella. Ja me toivomme, että saadaan aikaan rakentavaa yhteistyötä Lapissa toimivan arktiseen tutkimuskeskuksen kanssa ja muiden tutkimuskeskusten ja yksikköjen kanssa, yliopistojen kanssa, kun tekevät työtä näiden asioiden parissa. Venäjä korostaa sitä, että kansainvälinen oikeuden perusta yhteistyöllä arktisella alueella ja miten ongelmiin tartutaan. Tällaiset puitteet on jo olemassa. Arktisella neuvostolla on erittäin tärkeä rooli Barentsin neuvostolla myös. Me haluamme edelleenkin kehittää yhteistyötä EU, EUn kanssa myös. Venäjä on valmis tiivistämään yhteistyötään ja parantamaan panostaan, mitä tulee aksen alueen säilyttämiseen, niin että se hyödyttää koko maailman maailmaa. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon Igor Chachenkolle tästä puheenvuorosta. Oli erittäin mielenkiintoinen. Ja kiitoksia siitä, että annatte meille näinkin yksityiskohtaista tietoa. Tämä auttaa meitä, kun teemme poliittisia päätöksiämme. Olen erittäin iloinen myöskin siitä, että meillä on jälleen kerran täällä kaksi puheenjohtajaa. Hannes Manninen, tervetuloa myöskin sinulle. Ja Peter Cope Gallagher, valiokunnan puheenjohtaja. Me teemme erittäin hyvää yhteistyötä keskenämme. Hienoa, että voimme olla täällä yhteistuumin viemässä asiat eteenpäin. Seuraava puhuja on Rova Jacqueline McLeod, joka on Euroopan ympäristöviraston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Honourable members, uh, distinguished guests, ladies and gentlemen. Arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensiksi kiittää järjestäjiä siitä mahdollisuudesta, joka minulla on puhua teille. Meillähän oli aikaisempi aamiaiskokous, jossa pääsimme hieman syvemmälle Euroopan tilanteeseen, mutta tässä näissä oloissa mielestäni on hyvä ei pelkästään katsoa asioita ympäristön näkökulmasta, vaan joitakin niitä seurauksia, jotka näemme sekä viraston näkökulmasta että sitten yleisemmin, jos ajatellaan keskustelua siitä, millä tavalla resursseja hyödynnetään. Kuten tiedämme, arktinen alue koskee tietysti meidän virastoamme, koska meillä on viisi jäsenvaltiota, jotka ovat arktisia valtioita, ja tuloksena usein me tietysti vertailemme, asetamme vastakkain eri maita, eh, siis esimerkiksi Välimeren, vertaamme Välimeren maihin, ja silloin sitten sanotaan, että kun kysytään, että mitä tällä teke, on tekemistä meidän kanssamme, jos ajatellaan yhteistyötä maissamme, siis tarkoituksena on kertoa tarkalleen, mitä arktisilla alueilla tapahtuu. Tämä ei koske ainoastaan arktisia alueita, vaan myös etäisempiä maita. Olen erittäin iloinen siitä, että käymme pääministerin kanslian ja ulkoministerin ja ympäristöministerin kanssa keskusteluja siitä, että voisimme tosiaan toivottaa tervetulleeksi grönlantilaiskollegat viraston kokouksiin. Joten yritämme tosiaan tehdä yhteistyötä useilla eri aloilla. Jo on keskusteltu eri aiheista täällä ja mielestäni herra Tsenyshenkon johdattelu tai alkupuhe kertoi itse asiassa siitä, mitä se tieto, mitä jäätikölle on tapahtumassa, ei ole ainoastaan maailmanlaajuista immateriaaliomaisuutta, vaan on kysymys siitä, että kun uutiset tulevat, siis uutiset sieltä tulevat tällaisiin järjestelyihin. Ja mitä se informaatio sitten kertoo itse asiassa siitä, että nämä kaikki muutokset ovat tapahtumassa, jäätikö on kapenemassa. Kuuntelemmepa sitten skeptikkoja, epäileviä, epäilijöitä tai ei. Siis näillä on, kaikilla tällä on tietysti hyvin suuri merkityksensä. En aio pommittaa teitä erilaisilla kaavoilla ja luvuilla. Olette varmasti nähneet kaikkea tätä niin paljon kuin yleensä voitte omaksua. Mutta haluaisin tehdä kuitenkin sen, että antaisin teille mielikuvitukseenne joitakin sellaisia kuvia siitä, miten me näemme arktiset alueet. Jos ajatellaan niitä, jotka istuvat täällä eurooppalaisissa yhteyksissä, äh, niin olette sitä mieltä varmasti, että tämä on normaalin maailman kuva. Eli tuolla on ensiksi tällainen jäätikkö, napa-alue ja sitten Grönlanti siellä jossain hamassa äh, etäisyyden päässä. Ja haluaisin kiinnittää huomiota, että tuohon keskellä olevaan hyvin kummaan kummajaiseen, mikä siinä on. Jotkut varmasti näkevät, että mikä se on. Se on Ranska ja siellä on 50 miljoonaa asukasta. Ja siis voidaan sanoa, että jotkut, itse asiassa jotkut suuret maamme ovat oikeastaan hyvin pieniä, jos katsotaan koko maailmanlaajuista mittakaavaa. Vain, Ranskahan ei tietenkään ole mikään napa-alue, haluaisin vain sijoittaa sen sinne teidän mielikuvitukseenne. Siellä on siis Kanada, Yhdysvallat, Venäjä ja haluaisin keskittyä se kolmanteen kuvaan, jossa Ranska ei enää ole mukana ja samalla puhua siitä, mitä meillä on todella käsillä. Minulla on etuoikeus työskennellä Euroopan ympäristövirastossa. Se ei pelkästään käsittele ympäristöasioita, vaan käsittelemme myös kuljetusta, liikennettä, energiaa, niitä teollisuuksia, jotka ovat hyvin näkyvillä keskusteluissamme täällä, joten aion käyttää hieman aikaa siihen, miten jäätiköiden sulaminen vaikuttaa ei pelkästään kansallisvaltioihin arktisten alueiden ympärillä, vaan myös siitä, miten kaikki tämä edistyy. Siis jos Tästähän voidaan tietysti keskustella aika kauan, eli siitä kuinka nopeasti tämä jääpeite häviää. Ja sehän tietysti on tiedemiesten asia, mutta tärkein näyttö kertoo kuitenkin sen, että jossain vaiheessa meidän elinaikanamme meillä on tällainen jäätön arktinen alue. Mitä se sitten tarkoittaa itse asiassa? Ei välttämättä sitä, että ekojärjestelmät, kun ne avautuvat, tulevat toimimaan täsmälleen samalla tavoin kuin nykyään, vaan olemme joidenkin harvojen tiedemiesten käsissä, jotka voivat työskennellä tehokkaasti rahoituksen ansiosta tällä alueella. Itse asiassa tämä tarina ei ole suinkaan niin yksiselitteinen. Esimerkiksi kerrotaan, että jää peite ja merijää sisältävät sellaisia organismeja, jotka itse asiassa ylläpitävät ekojärjestelmää niiden alla, eli leviä ja pienempiä eliöitä. Ja se ravinto, joka siellä esimerkiksi pitää, ylläpitää kalastusta, se tulee häviämään. On erilaisia sellaisia seuraamuksia, joita ei ole ta- tarkoitettu. Siis, ja, ja itse asiassa siinä on oman puheenvuoroni teema, eli se, että me näemme tarpeen, ei pelkästään poliittisen yhteistyön tarpeen, vaan sen, että meidän on lisättävä kansainvälistä yhteistyötä tutkimusyhteisössä ja hyvin nopeasti päästävä sellaiseen ymmärtämykseen, että emme enää ajattele näin itsenäisesti, vaan että, että tieto koskisi vain yhtä ainutta kansakuntaa, vaan mahdollisimman nopeasti meidän on yritettävä vaihtaa tietoa ja yrittää sitten ylläpitää tätä tietoa hyvin kokonaisvaltaisesti mitä tulee joihinkin vali- välineisiin, joita meillä on, ja joihinkin haasteisiin, niistä haluaisin puhua. Mitä tulee arktiseen re- realiteettiin, siis eh, eh, öljykaasu ja jotkut mineraalit, niitähän otetaan rannikkoalueelta. Nähän se tie- ja sehän tietysti vaikuttaa näihin rannikkovaltioihin. Meidän on kiinnitettävä huomiota myös tummempiin alueisiin, jotka itse asiassa kuuluvat kansainvälisiin vesistöihin – Kuten herra Tchernsenko jo sanoikin, niin UNCLAS ja kansainvälinen merenkulkujärjestö ovat sellaisia paikkoja, joissa näistä asioista keskustellaan paljon. Mutta haluaisin esittää teille hieman erilaisen näkökulman. Meillä on tietysti kaksi e- erilaista. Siis Cancunissa keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja sitten ja keskustellaan ekologia, e- il, ilmastonmuutoksesta keskusteltaessa Siis voidaan sanoa, että maailmahan itse asiassa on tämän ongelman luonut. Mutta mitä biologiseen monimuotoisuuteen tulee, niin ongelma on erilainen, koska jotta kansakunnat voisivat kehittyä, niin niillä on vastuu tosiaan pitää yllä ja hoitaa näitä resursseja, eli monimuotoisuutta. Mitä tulee reiluuteen ja tasaveroisuuteen? Siis on kysymys siitä, että puhummeko joko ilmastonmuutoksesta tai sitten, sitten biologisesta monimuotoisuudesta. Kaikki nämä tekijät ovat merkittäviä, koska tämä ekojärjestelmä on hyvin haavoittuvainen ja koko ympäristö on haavoittuvainen. Ja erilaisia muutoksia voidaan katsoa tietysti erilaisista näkökulmista. Mitä tulee esimerkiksi meren tai veden korkeuden muutoksiin, niin sehän tietysti jo vaikuttaa joihinkin alueihin, siinä ennen kaikkea esimerkiksi Alaskassa, jossa on suurta erosiota, ja se merkitsee sitä, että hyvin monet ihmiset siis, eh, ei tässä ole kysymys kuitenkaan samasta ihmismäärästä kuin Ranskassa, vaan kaikki nämä ihmiset tulevat olemaan alttiita meri- tai rannikkoalueiden erosiolle ja ikiroudan häviämiselle. Kaikkihan tietysti tämä vaikuttaa siihen, millä tavalla meri- rannikkoalueiden resursseja hyödynnetään. Ja kun sitten mietimme, kuka on vastuussa ja mitä voimme asialle tehdä, niin argumentti tulee olemaan yhä enemmän se, että kaikki me älyllisesti, operationaalisesti tai taloudellisesti olemme mukana tässä. Ja meidän vastuullamme on se, että tätä aluetta on kehitettävä ei pelkästään vastuullisesti, vaan mitä kuluttajiin tulee, jotka hyötyvät näistä resursseista, tehdään myös täysin tietoiseksi kaikesta tästä. En tiedä, ovatko kaikki useimmat nähneet esimerkiksi Nissanin sähköautomainoksia ja kuulimme puheenjohtajaltamme itse asiassa näistä sähköisistä kuljetuksista. Mielestäni tämä mainos on aika upea. En halua sitä, en pilata tätä, vaan annan teille pieniä tämmöisiä odotuksia. Siis tässä on kysymys Nissanin autosta ja mainos on erittäin kallis, se on minuutin pituinen, mutta aivan ainutlaatuinen siinä, millä tavalla sähköauto ja jääkarhu on voitu yhdistää. Joten haluaisin kehottaa, että katsotte tämän. Ja tämä on menossa koko maailmaan. Ja tässä nimenomaan korostetaan kuluttajien osuutta. Ja yksi viesti, jonka lähetämme jatkuvasti eri raporteissamme ja kun puhun Euroopassa ihmisille, on se että siis haluaisin kertoa, miksi eurooppalaisten pitää olla huolissaan siitä, mitä arktisilla asueilla, alueilla tapahtuu. Ei tässä ole kysymys vain pelkästään alueesta, joka on 4000 kilometrin päässä, vaan se, mitä siellä tapahtuu, on kriittistä. Meillä on ollut 40 vuotta hyvää ympäristösääntelyä, joten kaiken kaikkiaan teollisuudet, niillä on toimiluvat hyvin tiukoissa puitteissa – mitä sitten tulee kuluneeseen kymmeneen vuoteen yhdessä AMAP-ohjelmassa ja arktisten alueiden arviointiohjelmissa, me olemme tosiaan jatkuvasti löytäneet näyttöä siitä, että saastuttajat meidän teollisuuksistamme itse asiassa kulkeutuvat ei pelkästään jäähän, vaan myös ekojärjestelmiin ja sen jälkeen sitten itse ihmisiin arktisilla alueilla. Voimme nähdä sen verestä, voimme nähdä sen äh, massassa ja niin edelleen. Ja itse asiassa, siis jos ajatellaan vaikutuksia, jotka koskevat hyvin pientä ihmismäärää, mutta silti on, tässä, mielestäni tässä on yksi vastuunaihe. Mitä tulee sitten jäätiköiden sulamiseen, niin samalla voimme nähdä, että samat orgaaniset liikkuvat, vaihtuvat saasteet, siis ne, niitähän vapautuu vuodesta toiseen samalla kun jäät sulavat. Eli tässä nämä vaikuttavat ihmisiin, mutta muihinkin uusiutuviin energialähteisiin, resursseihin. Me näemme sen kaiken eri, erilaisissa valvontaohjelmissamme, joten meidän on Euroopassa kuitenkin kannettava vastuu esimerkiksi teollisuudemme tulevaisuudesta, että kun tiedämme, että meidän jalanjälkemme Euroopasta se on hyvin näkyvissä, selvästi näkyvissä myös arktisilla alueilla. En halua puhua siitä, miten Amerikan tai Kanadan jalanjälki on näkyvissä. Se varmasti on, mutta sitä he saavat pikemminkin itse kommentoida. Joten haluaisin nyt puhua sitten tulevaisuudesta ja seurauksista. Toivon, että voimme aivan aidosti nähdä, että mitä arktisiin hallintointiohjelmiin tulee, Arktinen neuvostohan on tietysti hyvin vahva elin, jossa voidaan toimia. On hyvin legitiimi syy siihen, että kansainvälistä keskustelua käydään. Ja tähän, tämä tuo mukanaan vastuun, joten me haluamme tukea tarkkailua, valvontaa ja eri velvoitteita, jotka liittyvät näihin yleissopimuksiin, jota, jotka koskevat esimerkiksi ympäristösaastuttajia ja niin edelleen. Olipa se kansainvälinen merenkulkuvirasto ja niin edelleen. Yksi asioista, jonka me voimme nähdä, on se, että jos ajatellaan arktisten alueiden haavoittuvuutta, esimerkiksi päätökset, jotka koskevat merenkulkureittien avaamista, niissä on oltava vielä tarkkaavaisempi ja varmempi siitä, että tosiaan tässä tapauksessa vähennetään esimerkiksi laivan polttoaineiden rasitetta, jos avaamme yhä, uuden, yhä enemmän uusia pohjoisia merireittejä, niin on kiinnitettävä paljon huomiota siihen, millä tavalla esimerkiksi valvomme merenkulun päästöjä pääste, päästöjä, kun esimerkiksi istumme Kankunissa puhumassa ilmastonmuutoksista. Eurooppahan on hyvin selvästi esittänyt oman kantansa ja me aiomme tukea päästöjen rajoittamista ja päästökauppaa. Mutta Eurooppa ei yksin ole vastuussa tästä, vaan kaikki tämä on kansa, nämä ovat kansainvälisiä asioita, joista on keskusteltava vaikka voimme saada oman merenkulkumme järjestykseen, on erittäin tärkeää, että muut, kuten esimerkiksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada, myös kiinnittävät huomiota siihen, kuinka tärkeää on saada aikaan vahva, tiukka lainsäädäntö tällä alueella. Mitä tulee presidentti Medvedeviin, niin eh, vaikuttaa siltä, että EU-Venäjä-dialogi on avautumassa niin, että puhutaan yhdessä yhä enemmän lainsäädäntöä Euroopan kanssa, siis Venäjän lainsäädännöstä Euroopan kanssa mitä päästöihin tulee. Siis nämä kaikki ovat sellaisia ponnisteluja, joita mielestäni on vahvistettava sen varmistamiseksi, että kun sovimme lainsäädännöstä, niin sillä on kaikkein suurin vaikutus ympäristövaikutuksen vähentämiselle arktisilla alueilla. Mitä muuta Eurooppa voi tuoda? Viraston ja toiminnan ydin on välittää informaatiota, osaamista yleisölle – politiikan tekijöille, lainsäätäjille ja yl- suurelle yleisölle. Ja siinä suhteessa esimerkiksi Galileo-ohjelman panos, mitä tulee esimerkiksi merenkulkuun, siis kun katsotaan merenkulun päästöjä ja siitä aina sitten maailmanlaajuiseen valvontaohjelmaan, jossa satelliittien avulla pystymme seuraamaan, mitä arktisilla alueilla tapahtuu. Nämä auttavat koko kansainvälistä toimintaa ja samalla tukevat tietysti kestävää arktisten alueiden tarkkailuja. Meillä on useita muitakin ohjelmia, jotka ovat mielestäni erittäin vastuullisia ja erittäin hyvä tapa käyttää Euroopan varoja – jotta voisimme saada näyttöä sille, miten politiikka ja keskustelu ja päätökset voivat toimia arktisilla alueilla, koska emme, jolle me pysty jakamaan tietoa avoimesti, niin emme, olipa kysymys kalastuksesta, olipa kysymys mineraalien etsinnästä, öljystä, kaasusta – Olipa kysymys mistä tahansa, jolle me pysty jakamaan avoimesti tietoa ja osaamista ja sopia siitä, millä tavalla tätä tietoa ja osaamista hankitaan, ottaen mukaan alkuperäiskansat ja eri tie- tiedekeskukset, jotka ovat mukana tässä. Meidän on sitouduttava tämän tiedon kokoamiseen. Tapahtuipa tämä sitten Vapaaehtoissopimusten tai tiedon keräämisen, tieteellisen tiedon keräämisen avulla siis emme voi enää luottaa siihen, että historia kertoisi meille sen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Meillä pitää olla sormenpäissämme välitöntä tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Toivon, että joka ikisessä järjestelyssä, tapahtumissa ja sektorikeskusteluissa siis voimme mennä hyvin teknisiinkin keskusteluihin, mutta loppujen lopuksi kysymys on siitä, että tunnelin päässä on valoa. Ja se, että meillä on kestävä arktinen valvontaverkko, erilaiset virastot, maat, jotka työskentelevät yhdessä, todelliset kumppanuudet ja tällaiset foorumit, niin voimme sillä tavalla sitoutua pitämään ovemme avoimina vaihtaa siihen, että vaihdamme tietoa jollemme pysty luottamaan toinen toisiamme niin, että vaihdamme karttoja ja faktatietoa, niin mitä silloin itse asiassa voimme tehdä? Joten esimerkiksi mitä tulee arktisten alueiden avaruus, arktisten alueiden äh, faktatietoon, siis ka- tässä on kysymys kaikista sellaista tiedosta, jota meidän on vaihdettava. Ja tämä on sellaisen ajan alku, jolloin todellakin voimme aivan avoimesti saada sellaista politiikkaa, joka aidosti perustuu faktaan. Olipa kysymys kansainvälistä yhteyksistä YK Arktisessa neuvostossa, elimissämme, Pitäkäämme huolta siitä, että meillä on sama faktatieto edessämme että voimme, ja voimme keskustella siitä objektiivisesti ja niin mahdollisimman avoimesti. Ja virastoni on valmis toimimaan missä yhteydessä tahansa, joka on asianmukainen. Kiitos. Yes, thank you so much. Uh, Kiitoksia paljon. Meidän oli erittäin hyvä havaita, että hyvin paljon kysyntää on keskustelulla myöskin tulevaisuudessa. Kankunissa, Moskovassa, Duumassa, Euroopan parlamentissa tai kaikissa jäsenvaltioiden hallituksissa ja parlamentissa on tarpeellista lisätä tiedon määrää. Siksi on erittäin hyvä, mikäli täällä keskusteluissa, nyt kun kello on 10.30 ja kahvitauko on tulossa, niin olisi hyvä, että keskustelut, keskustelut käydään myöskin henkilökohtaisella tasolla, kahden tai kolmen keskenkin. Kahvi odottaa tuolla ulkopuolella, joten nyt pidämme tauon ja toivottavasti sitten olemme sitten täysissä silloin ruumin voimissa valmiina aloittamaan sitten kokouksemme taas kahvitauon jälkeen very good, very interesting. okay. Thank you. So, sehr nett, danke. Habe ich ja gegeben, gell?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 Uh, uh, Hyvä. Nyt näyttää siltä, että kahvitauko antoi meille loistavan tilaisuuden virkistäytyä. Kuulimme, että meillä on sali käytettävissä vain kello 12 saakka, koska sen jälkeen täällä on toinen kokous. Ja meillä täytyy päättää tämä tilaisuus kello 12, mutta meillä on kyllä vielä aikaa kuulla seuraavat puheenvuorot ja käydä pieni keskustelu. Puheenjohtaja Hannes Mannisen johdolla meillä on nyt saatu aikaan tämä teksti, päätöslauselma. Jään sulaminen ja sen seuraamukset eivät ole tietystikään mikään uusi asia sinänsä, koska Euroopan parlamentti muinoin perusti väliaikaisen ilmastonmuutosvaliokunnan, jossa käytiin erittäin kuumaakin keskustelua tieteeseen pohjautuvista seuraamuksista tai tieteellisestä näytöstä, joka liittyy ilmaston lämpenemiseen ja muutkin valiokunta, valiokunnat työstävät näitä kysymyksiä päivittäin. Nyt kun asianomaiset henkilöt ovat paikalla, voimme jatkaa. Seuraavaksi puhuu Per Sönderstrup, joka tulee Tanskana merenkulkuviranomaisesta. Hän on merenkulkualan sääntelyasioita, lainsäädäntöasioita tarkastelevan keskuksen johtaja. Uh, Ehdottaisin, että voit vaihtaa toiseen paikkaan istuvan vai tarvitsetko, tarvitsetko sinä tämän taustamateriaalin ehdottomasti? Niin, tekniikka joskus pelaa, joskus ei. Tässä menee hetki aikaa vielä. Nyt toimii. Ilmeisesti loistavaa. Joten ole hyvä and uh, here we go. Okay. Uh, thank you for inviting me. Kiitoksia siitä, että nyt on kutsuttu tänne tänään ensinnäkin. Minäkin olen laatinut kartan arktisista alueista ja kun puhumme merenkulusta, pitää pohtia toistakin puolta asiasta. Mikäli tarkastetaan tätä valtavaa arktista alueesta, vaalean sininen alue merkitsee matalaa väylää. Ja merenkulussa tarvitaan suhteellisen äh, suuria aluksia varten tarvitaan syvempää vettä. 50-60 metriä täytyy olla veden syvyys, että voidaan mennä kovaa vauhtia suurella laivalla. Tämä täytyy aina muistaa, kun puhutaan merenkulusta. Haluaisin puhua Grönlannista lähinnä. Tanskalla on tämä suuri rannikkoalue ja Itämerellä on 20 000 laivaa, jotka menevät beltin lävitse joka päivä ja 40, 40 000 menee Juutinrauman läpi joka päivä. Se hyvin paljon liikennettä ja hyvin paljon myöskin valvontaa. Ja laivat saavat apua, mikäli ne tarvitsevat, joten hyvin harvoin sillä tapahtuu mitään törmäyksiä tai karille ajoja. Tämä on hyvä asia. Mutta sitten kun mennään tänne pohjoiselle jäämerelle, Grönlantiin, siinä on 40 000 kilometriä rannikko, rantaviivaa. Tämä on valtava alue valvoa, joten tilanne on hyvinkin erilainen kuin se, mikä yleensä on, kun puhutaan laivaliikenteen turvallisuudesta. Mikä tarkastellaan Grönlantia? Tämä on kuva vuodelta 2008. Meillä on 44 laivaa, suurta laivaa ja tietysti hyvin paljon pienempiä veneitä, kalastusaluksia ja niin poispäin, mutta tässä kuvataan suuria aluksia. Mikä tarkastellaan tätä kuvaa, niin tietysti voidaan havaita, että risteilyalukset ovat yksi suurin mielenkiinnon kohde, koska siellä kulkee noin 15 000 matkusta kuluttajaa keskimäärin ja todennäköisesti sama kuva valitsi myöskin vuonna 2010, sama tilanne siis. Mikä tarkastellaan tätä tilannetta? Se on suhteellisen pieni määrä laivoja, aluksia näin suurella alueella. Tiedämme, että mikäli me tarkastelemme sitä, mitä tuolla tapahtuu, tiedämme, että talouskasvua esiintyy. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskin laivaliikenne tulee kasvamaan ja myöskin kaivostoiminta, luonnonvarojen etsintä lisääntyy Grönlannissa. Kalastus on tärkein vientiartikkeli ja sitten myöskin öljyn ja kaasun poraus, offshore-toiminta. Mikäli tarkastellaan tätä kaavakuvaa, tässä nähdään, kuinka paljon matkustajaliikennekin on siellä lisääntynyt. Tässä on suhteellisen selkeä korrelaatio myöskin matkustajien määrän ja rahoituskriisin välillä. Nämä kulkevat käsi kädessä. Tämä täytyy myöskin ottaa huomioon. Sitten matkailu. Matkailijat haluavat nykyään mennä sinne, minne kukaan ei koskaan ennen mennyt. Siksi äh, aivan pohjoisimmillakin saarilla, Grönlannin länsirannikolla on nykyään turisteja matkailutoimintaa. Arktinen jää kutistuu. Tämä on vuodelta 2007 tämä kuva. 2010 uskoakseni kuva on suurin piirtein tällainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäaikana jäätä on paljon vähemmän kuin mitä aikaisempina kesinä. Jään suluminen tapahtuu paljon nopeammin kuin mitä kuviteltiin tai ennustettiin aiemmin. Tiedämme, että ilmastonmuutos todennäköisesti jatkuu. Parentsimerelle menee luoteisväylää pitkin aluksia kesäaikaan, joten hyvin paljon on halua käyttää tuota väylää nykyään. Koillisväylä, luoteisväylä, niiden yhteiskäyttö ja sitten Pohjoisnavalta, pohjois, lyhyen reitti Pohjoisnavalle, joka tässä näkyy. Aiemmin todettiin jo, että hyvin paljon merimaileja ja matkaa säästyy, mikäli voidaan kulkea suoraan napa-alueen lävitse, ilman että täytyy kiertää jostain kauempaa, joten houkutus on suuri. Nyt on kyse miljoonista neljä maileista, jota kunnolla ei ole voitu tutkia tai valvoa. Otetaanpas uusiksi. Palataan hieman taaksepäin. Meillä ei ole kunnollisia taulukoita eikä myöskään kunnollista tietoa merenkulusta tuolla alueella. Sääolosuhteet ovat äärimmäisiä. Ne ovat äärialueita myöskin, joten meillä on hyvin vähän siellä myöskin infrastruktuureja. Ja tietystikin meillä on hyvin vähän tutkimus ja, tai etsintä ja pelastuskapasiteettia siellä. Alue on valtava. Ja siellä asuu suhteellisen vähän ihmisiä, joten sinne on vaikea myöskään luoda tällaista kaiken kattavaa kapasiteettia. Ja sitten jääkysymys. Arktisilla alueilla siellä on jäätä mutta, ja myöskin jäävuoria. Tämä on eri asia kuin Itämerellä, jolloin meri jäätyy vain kesällä, mutta pohjoisilla alueilla on myöskin jäävuoria, jotka täytyy ottaa huomioon. Toteasin esimerkiksi, että yksi toimista, johon täytyisi ryhtyä, on reititys, reittikysymys. Kun puhutaan arktisista alueista, tämä kuva ilmaisee tilanteen. Ei ole helppoa pistää täytäntöön tällaisia reititysmenetelmiä ja todeta, että laivan täytyy kulkea tätä ja tätä reittiä koska usein laivat joutuvat poikkeamaan reitiltään ja etsimään parasta mahdollista väylää. Lisäksi navigointi siellä on vaikeaa, koska siellä on hyvin paljon kartoittamattomia alueita. Kanadian aluevesillä tapahtui yksi Karille ajo juuri tästä syystä. Todennäköinen syy tähän Karille ajoon oli se, että se oli kartoittamattomasta alueesta. Alueesta, josta ei ollut paljonkaan tietoa. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Lisäksi toteaisin, että meidän kokemuksemme mukaan toistaiseksi siellä on hyvin paljon asiantuntijaoperaattoreita, jotka toimivat kyllä arktisilla alueilla, mutta mitä käytännössä on voitu havaita, nyt on uusia risteilyoperaattoreita myöskin, risteilytoiminnan harjoittajia. Aluksia, jotka aiemmin kulkivat välimerellä, nyt lähtevätkin pohjoisille alueille. Siellä saattaa olla öljytankkereita ja muitakin. Ja myöskin äh, malminetsintää, Grönlannin vuonoillakin on rahtilaivoja. Esimerkiksi tällainen tyypillinen risteilyalus, joka menee Kööpenhaminasta aina Islantiin ja sitten Grönlannin länsirannikolle, niin joskus äh, alus jatkaa matkaansa vielä Grönlannista etenkin päin ennen kuin se palaa takaisin alkupaikkaansa, lähtöpaikkaansa. Meidän täytyy ottaa opiksemme matkustaja-alus Explorerin tapauksesta. Kaksi tosiasiaa, jotka tähän liittyvät. Kuten tiedätte, muutaman tunnin jälkeen laiva kallistui pahasti ja laivan ympärille jäätä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli nämä pelastusvenet olisi pitänyt laskea veteen, tämä ei olisi ollut mahdollista, koska pelastusvenet olisivat päätyneet jäälle. Ja pelastusvenet olivat myöskin kattamattomia, niin se ei ollut minkäänlaista katosta joten tämäkin on ollut katastrofi arktisilla alueilla. Nykyään risteilyaluksilla, nykyaikaisilla risteilyaluksilla on kunnolliset pelastusveneet ja pohjoisia merialueita varten, mutta vanhoilla aluksilla ei ole. Onneksi toinen matkustajaalus sattui olemaan paikan päällä. Tämä on tärkeä kysymys. Matkustajalusten täytyy kulkea pareittain sen varmistamiseksi, että pelastuskapasiteettia on lähituntumassa aina – mikäli mennään tällaisille kartoittamattomille vesille. Niin kuin risteilyalukset, jotka lähestyvät jäävuoria, taikka suuret alukset, jos on 4000 ihmistä kyydissä, niin täytyy pohtia pelastuskapasiteettia kummankin yhteydessä. Mikäli ihmiset saadaan rantaan, saadaankin rantaan, niin saattaa olla, että päätyvät pienen pieneen kylään – ja neljän tuhannen ihmisen ruokkiminen tässä pienessä kylässä saattaa olla mahdoton tehtävä. Joten käytännössä täytyy olla lähituntumassa aina toinen matkustaja-alus, jolla on suurin piirtein sama kapasiteetti kuin tällä toisella aluksella, niin että apu on lähellä. Tämä täytyy aina muistaa. Lisäksi meillä täytyy myöskin ennakoivia toimia. Tiedämme, että IMON piirissä on kehitetty suuntaviivoja sellaisia aluksia varten, jotka toimivat arktisilla alueilla, mutta ne ovat suosituksia, tai eivät edes suosituksia, vain suuntaviivoja. Joten mitä me nyt teemme ja työstämme, ovat kansainväliset säännöt, jotka otettaisiin käyttöön IMOn piirissä. Sääntöjen täytyy olla kansainväliset, koska laivan varustus ja ma- on kansainvälistä toimintaa. Yhdysvaltalainen omistaja saattaa hankkia laivan Bahamalta ja sitten operaattori onkin jonkin muun maalainen vielä, joten kaikkien täytyy noudattaa samoja sääntöjä ja siksi täytyy men kulkea imon kautta, saada säännöt imon, piiri, säännöt imon piirin. Ei riitä, että meillä on kansallista tai kaluista lainsäädäntöä, koska lainsäädäntö ei ole silloin niin pätevää ja yleispätevää kuin imon säännökset. Tämänhetkinen imon työ keskittyy pakollisen al- arktisten alueiden säännöstön laatimiseen. Lokakuussa tätä asiaa työstetään ja viedään eteenpäin. Tällaista Polar Code-koodeksia ollaan laatimassa, on laadittu jonkin aikaa, ja arktinen neuvosto niin ikään tukee tätä työtä erittäin voimakkaasti. Tämä on erittäin tärkeää työtä, joka täytyy saada päätökseen. Tietysti minun täytyy mainita, että kyse ei ole pelkästään turvallisuudesta, vaan niin ikään täytyy ottaa huomioon ympäristövaikutukset. Ja näin tullaan myöskin tekemään tämän kohdeksen yhteydessä. Ja sitten pelastustoimista vielä. Arktinen neuvosto tarkistelee sopimuksen aikaansaamista. Sopimus on määrä saada aikaan vuonna 2011. Tarkoittaa sitä, että arktisten alueiden jäsenvaltiot tai valtiot tekevät yhteistyötä yhteisten pelastustoimien aikansaamiseksi onnettomuuden, onnettomuuksien yhteyksi, yh, pelastustoimien varmistamiseksi onnettomuuksien yhteydessä. Lisäksi halutaan varmistaa, että joka ikinen alus lähettää kerran kuudessa tunnissa satelliitin kautta viestin olin paikastaan. Täten saataisiin paremmin tietoa siitä, missä laivat liikkuvat arktisilla vesillä. Tämäkin on Sarkin piiriin kuuluvaa toimintaa. Tämä on valvontajärjestelmä, jonka käyttö olisi erittäin hyvä lisä turvallisuuden parantamispyrkimyksissä. Lopuksi kertoisin muutamia tosiasioita. Kyse on ensinnäkin paikallisesta laivaliikenteestä. BKTn kasvu tulee jatkumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskin äh, laivaliikenne tulee kasvamaan. Lisäksi kaivostoimintaa tai luonnonvarojen etsintää tullaan lisäämään, kun kustannukset äh, otetaan huomioon ja varojen vähyys, silloin saattaa olla suurempi houkutus käyttää arktisia luonnonvaroja hyväksi. Lisäksi kulutusalueella tulee kasvamaan, koska kaikki haluavat tietystikin paremman elintason BKTn kasvun myötä. Offshore-toiminta tulee kasvamaan hyvin paljon siellä, jo suoritetaan malmin etsintä ja luonnonvarojen etsintää. Ja lisäksi matkailu pyrkii aina yhä uusille alueille, joilla ei koskaan ole ennen käyty. Sielläkin paikoissa, jos ei koskaan ole risteilyaluksia nähty, tullaan sellainen ehkä näkemään ensi vuonna jo. Tästä olemme erittäin huolissamme. Meidän täytyy pitää näitä asioita silmällä. Tiedämme, että kesäkausina arktisilla alueilla tulee olemaan vähemmän jäätä kuin aiemmin ja laivan liikenne saattaa kasvua, kasvaa. Emme tiedä, kasvaako liikenne lineaarisesti suorassa suhteessa jään vähentymiseen, mutta mikäli 40 prosenttia matka lyhenee, niin silloin polttoainekustannukset vähenevät sen verran paljon, että napa-alueen kautta kulkeva laivaliikenne on yhä houkuttelevampaa. Tietystikin haluamme välttyä laivaonnettomuuksilta ja ennaltaehkäisy on tärkeä asia. Kapasiteetti torjua öljyvahinkoja esimerkiksi tuolla alueella ei ole kovinkaan pitkälle kehittynyt, joten meidän täytyy kaikin keinoin pyrkiä välttymään onnettomuuksilta, koska onnettomuuksien torjunta on hankala. Ja haluamme välttyä öljyvahingoilta ja suojata täten merieliöstöä. Laiva, laivan varustus ja laivaliikenne erittäin kansainvälistä toimintaa, erittäin kilpailuherkkää toimintaa. Ja tietystikin kaikki haluavat kilpailla markkinoilla, hinnalla pikemminkin kuin ympäristön suojelukysymyksillä. Mutta laadulla tässä pitäisi pyrkiä kilpailemaan niin ikään. Peter Ferber kulki ensimmäistä kertaa läpi tuosta luoteisväylästä jo vuonna 2008, tämä vain loppuhuomautuksena. Project manager. Seuraavana puhuu Henrik Falka, joka on norjalaisen laivan varustaja yrityksen edustajana täällä paikalla. Olkaa hyvä. Thank you very much for inviting me. Kiitoksia, että minut on kutsuttu tänne yrityksen edustajana, joka käytännössä harjoittaa merenkulkualueella. Lyhyt esittely. Tämä on yksityinen norjalainen varustamo, 127-vuotias. Teemme kaikenlaisia hankkeita, rahti äh, toimintaan ja myös meillä on pieni tankkerilinja, joka kulkee mantereelta Eurooppaan Eurooppaan ja Norjaan ja, ja Mantereelta Itämerelle rahtialuslinja. Me keskitymme mahdollisuuksiin pohjoisessa ja idässä ja näemme tavallaan palon tästä kulmasta katsottuna. Meidän ideologiamme keskittyä tälle alueelle on energia ja mineraalivarat, joita kehi- tämä kaikki toiminta nyt nopeutuu juuri tällä hetkellä. Venäjä on kehityksen ytimessä. Yhteistyö naapurien kanssa on sille olennaista, jotta voidaan toteuttaa tämä potentiaali täysin. Ja tämä kehitys on realistisempaa kuin koskaan aikaisemmin johtuen jään vähenemiseen, teknologiseen kehitykseen ja raaka-aineiden korkeampiin hintoihin. Ja aivan erityisesti venäläiset ovat kiinnostuneita tekemään tästä mahdollista tämänhetkinen alueellinen kehitys itäisellä ja läntisellä arktisella alueella pikkuhiljaa saattaa avata tällaisia arktisia merilinjoja, kulku, kulkulinjoja. Tässä on rautakaivos, meillä on siellä 30 prosentin osuus owned a loading facility inside this... Noressa. Meillä on siellä valtavia säiliöitä, siloja. Sama kuva. Taustalla näette alueen, jota haluamme rakentaa ja kehittää satama-alueeksi offshore-teollisuutta varten ja tällaiseksi kuljetussatamaksi ajatellen tulevaisuutta mahdollisesti. Yksi ajatuksista on, että olemme jo palvelleet offshore-teollisuutta Barentsin merellä – Tämä oli venäläistä öljynporausta. Sitten olimme, tulimme Kiirunassa myös toimineet. Tässä puretaan lastia, rautalastia, se kulkee aina Kiinaan ja Afrikkaan saakka. Mitä sitten pohjois oikein tapahtuu? Tässä on kuva öljynporauslautasta. Sen pitäisi tulla toimintaan 2012-2013 vuosina. Se tuottaa 7,5 miljoonaa tonnia. Se on valtavasti öljyä, jota pitää kuljettaa. Tämän tyyppisistä aluksista puhutaan. Sofcon Float omistaa sen 138 miljoonaa dollaria maksaa haluaisin onnitella venäistä laivan varustusteollisuutta. Ne rakentavat vain aivan parasta. Niillä on erittäin ammattitaitoinen toimintamalli. Tämä alus voi kulkea oikeastaan ympäri vuoden 1,2 metrin jää, jäässäkin se voi kulkea ja voivat myös ylittää tällaisia jääkohoumia, jopa 10 metrin kohoumia. Tämä luo yritysmahdollisuuksia ja tässä seuraavasta kuvasta näette paremmin. Me tässä nyt ei, näette tässä Vienanmerta. Siellä on kalliita jääalukset kulkevat sieltä. Ship to ship transfer into cheaper uh, ocean going vessels. Täällä on alukset kulkevat toimivat val- maailman markkinoilla. Sitten pohjoinen merireitti voi luoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tässä on kuva, jonka tunnette. Sitten toinen kuva, mitä tapahtuu tällä alueella. Vakandain öljyterminaali Venäjän puolella. Samantyyppinen alus tässäkin. Tähän mennessä 150 nostoa on tehty. Jokainen nosto on 70 000 tonnia. Sitten tässä edellä kävijä on Noverskin nikkeli laitos, ovat viisi tällaista alusta rakennettu Venäjällä 80 miljoonaa euroa kappale, voivat kulkea 1,5 metrin syvässä jäässä. Jatkuvasti niitä kulkee Murmanskin ja Dudenkan väillä näytän missä Dudenka on kartalla vähän myöhemmin. Kesäaikaan ne käytävät 20 päivää tähän matkaan, talvella vain 22 päivää. Ja tässä on kuva vaihtoehtoista logistisesta ratkaisusta Siberian kohdalla. Ja tässä on kiinnostava kartta. Haluan näyttää teille näitä suuria vesijärjestelmiä, vesistöjä, joes, jokia Venäjällä. Tässä kertaa kohtaan nyt oikein näy, mutta on Op Irtis joki 2000 kilometriä. Se kulkee Uralin itäpuolella ja kulkee Noviporttiin. Sitten enemmän sitä on Jenisei Jorki idemmä, Jorki idemmässä. Ja sitten Dudinkaan päätyy, jossa tämä Norriskin nikkeli saa nikkelinsä. Sitten on Liena joki idemmässä. Se kulkee lähestään, lähes Baikalin me, järven saakka. Tämä saattaisi olla kiinnostava logistinen reitti jatkossa – se saavuttaa itäisen Siperian, jossa 50 miljoonaa elää varsin syrjäisissä oloissa. Näin voitaisiin saada aikaan aivan uusia yhteysmahdollisuuksia heille. Me emme ole ensimmäiset, jotka tätä ovat ajatelleet. Itse asiassa oli tällainen norjalainen Paul Jonas Lead, niminen henkilö, joka on, omisti höyrylaivayrityksen sata vuotta sitten Venäjällä. Mielenkiintoinen tarina sinällään. Hän lähti Neuvostoliitosta vuonna 1932 ensimmäistä kertaa. Tai meni sinne vuonna 1932. Tässä ei, ei ole kyse vain jäästä, hankalista syvistä reiteistä. Tässä näkyy osa Pohjoisen meren reittiä. Periaate on aika yksinkertainen. Mitä lähemmäs Venäjän rannikko, rannikkoa menee, sen vähemmän jäätä, mutta myös vähemmän vettä, joten tarvitaan pienempiä alueita. Jos mennään pohjoisempaan, silloin Kölinalta löytyy enemmän vettä, tarvitaan suurempia aluksia ja myös matkat ovat lyhyempiä. Kaikkein lyhin matka tässä tapahtuu Pohjoisnavan kautta. Etäisyydet Niistä voidaan tehdä moniakin huomioita kuinka paljon säästää. Esimerkiksi meillä on alus, joka kulkee tätä reittiä, se kulkee Beringsbergin salmen kautta ja sanoisin, että jos vertaa omenoita, omenoihin tavallaan, niin silloin säästään 10-15 päivään. Onko pohjoinen merireitti valmis kansainväliselle kaupalliselle reitille? Meidän mielestämme ehkä kyllä, mutta markkinat eh- ehkä eivät vielä ole täysin valmiita itse tähän. Tässä näkyy softcomplot alusta joka eh, kuljettaa kaasu tiivistettä valtavia määriä. Se vain pari viikkoa sitten, mistä matka päätyy niin keski 12,5 merisolmua vauhti. Sitten tässä meidän aluksemme, joka tanskalaisten kanssa, lähti Kiiruna, Kirkkoniemestä 4.9. ja sitten tulee noin Kiinaan 23. syyskuuta. 12 merisolmua vauhti keskimäärin ja tässä on yksityiskohtainen kartta, jossa käydään läpi tätä reittiä, jota olemme käyttäneet ja näin se toimii tällä hetkellä. Ennen vanhaan oli sähkötettiin alukselta ja sanottiin sitten nämä koordinaatit. Nyt saadaan sähköpostia, johon liittyy valokuva liitteenä. Mikä sit, miltä sitten arktinen merenkulku näyttää jatkossa? Varmastikin tulevat näkemään kaasutankkereita, offshore-aluksia ja muita syöttöalueita, jotka kulkevat jokialueille Venäjälle ja sitten risteilyaluksia ja muita. Lopuksi keskus pohjoisen alueen logistiikkakeskuksesta. Me olemme siellä yksi perustajista. Tämä on kansainvälinen riippumaton voittoa tuottamaton elin ja sitä tukee Norjan ulkoministeri ja me tuomme sitä myös. Ja tarkoituksena on tulla kansainväliseksi portiksi, jossa annetaan tietoa logistiikasta äärimmäisessä pohjoisessa. Tässä on kuva tällaista seminaaristamme. Meillä oli siellä laivanvarustajia, kaupankävijöitä, jäämurtajia, vakuutusyrityksiä, lakiyrityksiä, luokittelulaitoksia, julkisia viranomaisia, joita tässä tapauksessa edusti ulkoministeriömme ja samoin tutkijayhteisöjä oli mukana. Kaikki nämä osallistuvat etsimään käytännön ratkaisuja sille, miten läpi päästäisiin täällä alueella. Jotkut kumppaneistamme tässä. Sitten tuleva kehitys äärimmäisessä pohjoisessa liittyy siihen, että vapautetaan luonnonvarat reittiratkaisujen kautta, jotka ovat toimivia, taloudellisia ja myös ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Jos tällaisia ratkaisuja ei löydy, tämä kehitys edelleenkin pysyy unelmana niin kuin se on ollut ammusta ajoista lähtien. Joten meidän mielestämme on aika nyt herätä ja kääntää katse pohjoiseen. Tässä taisi mennä suurin piirtein 10 minuuttia. Kiitos. Yes, thank you so much. Kiitos. Viimeinen kuva siinähän sitten on jääkarhukuljetus, eli ehkä tehokkuus ei aina välttämättä ole se, mihinkä pyrimme, mutta oli miten oli, on hyvä nähdä mahdollisuudet, joita tulevaisuudessa on, ja siksi on aivan hyvä käydä keskustelua. 15 minuuttia on siihen aikaa. Neljä on pyytänyt puheenvuoroa ja haluaisin pyytää, että ette käyttäisi kahta minuuttia enemmän kommenttiin tai kysymyksiin niin, että meillä on hieman aikaa myös vastauksiin. Ja ensimmäinen on Ingalil Ussen Norjan parlamentilta. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, historiallinen sopimus Norjan ja Venäjän välillä, jossa Barentsin merellä päätetään raja. Tämähän allekirjoitetaan maskissa, niin kuin herra Tsenyshenko sanoi tänään aamulla. Se on historiallinen tapahtuma ja osoittaa, että arktinen alue ei ole ristiriidan alue, vaan kansainvälisen yhteistyön alue. Siksi toivon, että Norjan ja Venäjän välinen sopimus inspiroi ja antaa lisävauhtia neuvotteluille kaikkien arktisten valtioiden välillä, jotta ne voisivat päättää omista rajoistaan ja niin, että tällä tavalla voitaisiin saada aikaan menestyksikästä kansainvälistä yhteistyötä. Yksi syy siihen, että sopimus saatiin, on arktisen tai pohjoisen jäämeren jäätiköiden sulaminen ja näin ollen arktinen alue avautuu enemmän ihmisen toiminnalle. Rajan puuttuminen on ollut rajoitus. Ja nyt sitten raja avaa mahdollisuuksia ja ulkoministeri Störe sanoi, että kun sopimus saatiin viime keväänä, niin uudet mahdollisuudet antavat meille parlamentaarikoille suuremman vastuun, mitä tulee näiden runsaiden resurssien hallinnointiin kestävällä tavalla siis sekä Venäjälle että Norjalle. Se antaa vastuun tehdä yhteistyötä uusilla raja-alueilla. Minä tulen Ruijasta, eli Norjan pohjoisimmasta osasta, ja minun on mainittava tärkeä tapahtuma, joka saattaisi olla mielestäni aivan uuden kauden alku, ja se on mainittu tänään. Mitä tulee Kirkkoniemi sinne uuteen pohjoiseen merireittiin ja alukseen, joka on ensimmäinen uusi venäläinen alus, joka kuljettaa ulkomaista satamasta toiseen ulkomaiseen satamaan rahtia. Ja tässä tämä reittihän on tietysti lyhyempi kuin perinteinen reitti Suotsin kanavan kautta. Ja se Tämä sekä on innostanut sekä tiedemiehiä että akateemista maailmaa ja liike-elämähän katsoo tätä aivan uudilla, uusin silmin myös. Tiedän, että on paljon haasteita vielä, mitä Barentsin meritiehen tulee ja mutta kesällähän jäämäärä on ennätysmäisen vähäinen – ja samalla tietysti laivan rakentajat ovat kehittämässä uusia teknologioita, jotta alukset voivat purjehtia näillä merialueilla. Haluaisin kiittää teitä tässä vaiheessa hu- huomiostanne. Kiitoksia myöskin tästä joustavuudesta. Jens Kov seuraavana Norjan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja, kollegat ja vieraat. Yksi suurimpia seuraamuksia arktisen jään sulamisesta – on se, että tulevaisuudessa laivaustoimintaa, laivan liikenne tulee kasvamaan valtavasti tula-alueella. Pääsääntöön tarkoituksena on palvella näitä yhteisöjä, matkaisua, ma- ma- matkailua ja myöskin kuljettaa tavaroita. Risteilyaluksen määrä arktisen vesillä on lisääntynyt valtavasti – Suurin osa aluksista on sellaisia, että niitä ei ole rakennettu arktisia olosuhteita varten, ja todennäköisesti miehistöltäkin puuttuu kokemusta arktisilla vesillä siglaamisesta. Pohjoisen Venäjänkin rannikkoseutu on hyvin harvan asuttua. Infrastruktuureja ei ole, kuten satamia, ja myöskin etsintä- ja pelastuskapasiteetti on vähäistä, joten voidaan havaita, että kun laivat käyttävät koillisväylää, koillisväylää, Euroopasta Aasian päästäkseen, suuria ongelmia saattaa syntyä. Riskit täytyy jollakin tavalla tasapainottaa, joten miten me teemme? Ensinnäkin painottaisin sitä, miten tärkeää on käydä neuvotteluita arktisen neuvoston piirissä, sen työryhmissä ja neuvotella pelastuspalveluta koskeva sopimus. Lisäksi täytyy mahdollisimman nopeasti parantaa arktisen alueen valtion välistä yhteistyötä etsintä- ja pelastuspalveluiden osalta. Yht, kansainvälinen yhteistyö IMON piirissä on niin ikään tärkeää. IMON täytyy laatia säännöstö, pakollinen sellainen arktisia alueita varten, ja miehistön täytyy saada riittävä koulutus ennen kuin laiva lähtee arktisille alueille. Myöskin laitteisto, laivan rakennus ja ympäristö kysymykset täytyy ottaa huomioon ja silloin kun onnettomuuksia tapahtuu, kuten tänään kuultiin, ongelmia syntyy. Laivojen kannattaisi, tai laivan, laivaukset on, mat, laivamatkailu tuolla alueella on hankalaa, koska silloin on kartoittamattomia vesiä vielä. Tietoa ajan tasasta sellaista ei ole riittävästi. Rannikkovaltioiden pitäisi parantaa siksi myöskin merikarttoja, joka koskee arktisia alueita. Tulevaisuudessa laivaliikenne arktisilla alueilla lisää uusia mahdollisuuksia, mutta samalla syntyy riskejä, jotka kohdistuvat sekä ihmishenkiin että ympäristöön. Siksi me tarvitsemme sääntelyä tämän tyyppisiä toimia varten niin, että voimme varmistaa sekä ihmisten että arktisen ympäristön suojelu. Ja aika on tässä käymässä vähintään nopeasti. Täytyy toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen ní paní Jastra. This one. Yes. Two minutes. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kuulun Euroopan parlamenttiin. Olen Saksasta. Pohjois-Saksasta, Hamburgista. Hampurista. Hampuri on uskoakseni toiseksi tärkein satama Euroopassa. Ja siksi meitä kiinnostaa kovasti tämä reitti pohjoiseen ja tästä kautta päästään esimerkiksi Aasiaan. Meillä on hiukan kokemustakin näistä kysymyksistä. Ja sitten kysyisin, mitä tarvitaan, jotta voidaan kehittää tätä väylää tai reittiä eri osuuksilta? Esimerkiksi kun ajatellaan jääpeitettä ja jääkysymystä ja kaikkia muita näitä eri kysymyksiä. Haluaisin kuulla, kuinka paljon aikaa tarvitaan, jotta voidaan kehittää tätä väylää, joka varmastikin voisi olla erittäin hyödyllinen meille kaikille. Next one. Seuraavana Islannin parlamentista puhuu Helki Jorvar. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Pohjoisen maiden neuvoston presidenttinä haluaisin kiittää mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen ja aivan erinomaisen esityksiin ja siis mitä ilmastonmuutoksen seurauksiin tulee. Esimerkiksi siihen, mitä kuulimme eh, herra Tsenchenkolta. Siis meidän on pidettävä jatkuvasti silmällä näiden seurauksien syytä. Eli kysymys on siitä, että taistelemme ilmastonmuutoksia vastaan. Olette puheenjohtaja aivan oikeassa, kun avasitte tämän päivän rupeaman, että tässä on, Yhdysvallat ovat olleet hyvin, EU on ollut erittäin kunnianhimoinen mutta ei voida sanoa samaa kaikista. Meillä on kuitenkin tärkeitä kokouksia, esimerkiksi Kankunin kokous tulossa, ja meillä on haasteena se, että osoitamme olevamme valtiomiehiä ja meidän pitäisi viedä tämä viesti kotiin ja painostaa siten, että voisimme saada ilmastonmuutoksen maailman agendan etusijalle, koska näinhän se ei ole ollut. Eikä sen jälkeen, kun rahoituskriisi alkoi, Äh, tässähän on kysymys poliittisesta tahdosta käyttää veronmaksajien rahoja tähän erittäin tärkeään agendaamme. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, että me Pohjoismaiden neuvostossa olemme keskittyneet hyvin paljon myös turvallisuuteen, valvontaan ja ennen kaikkea myös pelastustoimintaan, äh, etsintä- ja pelastustoimintaan tilanne arktisilla alueilla ei ole hyväksyttävissä ja mielestäni herra Söndestrup osoitti erittäin ansiokkaasti tilanteen, mitä tulee matkustaja-aluksiin ja uusiin merireitteihin. Siellähän on valtavia alueita, joita ei valvota ja joita ei ole kartoitettu. Ja siellähän tietysti on riskejä ja toistaiseksi tämä ei ole saanut tarpeeksi reaktiota aikaan. Haluaisin kiittää arktista neuvostoa omista, sen omista pyrkimyksistä ja siitä työryhmästä, jonka se on asettanut koordinoimaan etsintä- ja pelastustoimintaamme arktisilla alueilla. Mielestäni tämä aloite on hyvä ja myös sitten haluaisin viitata siihen, mitä Tanskan ulkoministeri sanoi konferenssin avauksessa. Hän tähtää siihen, että vuonna 2011 toukokuussa olisi sopimuspöydällä. Ja haluan kannustaa, kehottaa kaikkia kollegoitani täällä tukemaan Tanskan ulkoministeriin pyrkimyksiä, koska onnettomuudet vaanivat ja meidän on toimittava. Kiitos. Kiitoksia paljon. Tämä oli erittäin hyvä viesti meille kaikille. Ja nyt äh, haluaisin luovuttaa puheenjohtajan Nuijan ystävälleni Hannes Manniselle. Hän kertoo meille tämän äh, loppulausuman hyväksymisestä. arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat. Tekstin laatimiskomitean minulla on kunnia esitellä tämä konferenssin lausunto. Yritän toimia, tässä lyhyesti, koska sehän on kaikille jaettu Komitea teki erittäin rakentavassa hengessä työtä ja lausunto hyväksyttiin yksimielisesti tässä komiteassa. Lausunnossa korostetaan yhteistyötä ja vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksen, päätöstahojen välillä ja päätöksentekijöiden välillä ja toisaalta päätöksentekijöiden ja alkuperäisväestöjen välillä ja myös tutkijoiden ja alkuperäisväestön välillä. Meidän täytyisi koordinoida kysymyksiä eri arktisten tahojen ja elinten välillä. Ja tässä to- tekstissä toteamme, että me toivomme, että arktisen neuvoston rooli vahven, vahvistuu tulevaisuudessa. Lausunnon rakenne on sama kuin ohjelman, ohjelma tässä konferenssissa. Ensimmäiseksi on tällainen johdanto ja sitten puhutaan eh, elinresurssejen kestävästä hoidosta, sitten puhutaan koulutuksesta, tutkimuksesta, yhteistyöstä ja sitten seuraa kansainvälinen napapiirivuosi, pohjoinen vuosi ja sitten seurasta syntyy ja sulavasta jäästä ja sitten lopuksi pyydetään äh, esittämättä kysymyksiä arktisille elimille. Sitten haluaisin korostaa joitakin kysymyksiä tässä tekstissä. Ensimmäisellä sivulla Haluaisin lukea kohdan neljä. Mitä tulee kestävään resurssien hallinnointiin arktisella alueella? Pyydetään arktisen alueen yliopistoa vahvistamaan koulutusta mukaan lukien perinteinen tietämys, joka liittyy kestävään metsästykseen meren nisäkkäiden kohdalla, joita saadaan aikaan myös verkosto koulutuslaitosten välillä tällä saralla. Samoin lisätään tutkimusprofessori apurahoja ja tehostaan merinisäkkäiden tutkimusta. Sitten toinen sivu, sieltä kaksi kohtaa, mitä tulee yhteistyöhön koulutuksessa ja tutkimuksessa ja niin edelleen. Ensimmäiseksi kohta 11 arvioidaan polaisen vuoden tuloksia ja yhdessä tiedejärjestöjen kanssa laaditaan asiakirja päätöksentekijöille avaintutkimustuloksista ja pyritään edistämään konsultaatiota ehdotukseksi, jolla saataisiin aikaan tällainen kansainvälinen napaveeri vuosikymmen. Sitten kohta 15 yhdistää tiedeyhteisö ja business-yhteisö, jotta voitaisiin käyttää näitä tuloksia, joita tutkimuksesta on saatu, jotta luodaan uusia työpaikkoja arktiselle alueelle, aivan erityisesti ihmisille, jotka siellä jo nyt elävät. Sitten sivu kolme, mitä tulee jäänsulamisen seurauksiin arktisella alueella. Kohta 18. Saadaan aikaan sopimus pelastus- ja etsintä kapasiteetista arktisella alueella, jotta voidaan varmistaa asianmukainen toiminta mahdollisissa onnettomuustilanteissa nyt, kun arktinen alue avautuu merenkululle. Ja samalla sivulla kohta 24 tukee islantilaista aloitetta saada aikaan toinen Arctic Human Development Report vuonna 2014. Ja kootaan yhden uusinta tietoa, jota on saatu kansainvälisestä napapiirivuodesta, joka kattaa arktiset yhteiskunnat ja niiden hyvinvoinnin globaalissa kontekstissa. Sitten viimeinen sivu. Tästä kolme kohtaa. Ensinnä 30 pyytää arktista neuvostoa ja arktisia hallituksia perustamaan paneelin, jotta voitaisiin arvioida kuinka arktiset kansakunnat voivat valmistautua uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita syntyy muuttuvasta tilanteesta arktisella alueella. Ja tällaisen tutkimuksen pohjalta pitäisi sitten luoda visio arktiselle alueelle kaksi, vuonna, vuosina 2030. Paneelin pitäisi myös ottaa mukaan edustajia tiedeyhteisöstä, parlamenteista, yritysmaailmasta ja järjestöistä, jotka edustavat alkuperäisväestöä. Sitten kohta 31 pyytää arktisia valtioita järjestämään arktisen huippukokouksen valtioiden ja hallitusten päämiestasolla, jotta osoitettaisiin johtoa ja edistettäisiin arktisen, arktista aluetta rauhanomaisen kehityksen ja yhteistyön alueena. Sitten 34. Ottaa huomioon EUn ponnistelut kehittää arktista politiikkaa ja rohkaisee arktista neuvostoa pohtimaan sitä, että myöntäisi EU-komissiolle pysyvän tarkkailijan aseman neuvostossa, jotta voidaan vahvistaa yhteistyötä neuvoston ja EUn välillä. Puheenjohtaja Tekstikomitea ehdottaa yksimielisesti, että konferenssi hyväksyy tämän lausunnon. Kiitos. ilman mikrofonia. It's using a lot of time and effort and input. Haluaisin kiittää tätä komiteaa se on käyttänyt paljon aikaa, mutta mielestäni tällainen konferenssi antaa oman poliittisen panoksensa tulevaan toimintaan ja olemme erittäin tyytyväisiä tähän loppulausuntoon. Mielestäni se on hyvä merkki myös suurelle yleisölle siitä, että arktinen alue on erittäin tärkeä ja että poliittinen taso on erittäin kiinnostunut tämän alueen kehittämisestä. Joten nyt pääsen sitten tärkeään kohtaan myös ja annan Islannin, Islannin valtuuskunnan puheenjohtajalle puheenvuoron. Hän haluaa kertoa kymmenennen konferenssin järjestämisestä Islannissa vuonna 2012, joten olkaapa hyvä puheenjohtaja. Yes, I... yes, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Tämä on ilo ja etuoikeus kertoa, että parlamentaarikoiden 12. arktinen konferenssi järjestetään Reykjavikissa Islannissa vuonna 2012. Kuten monet teistä tietävät, ensimmäinen konferenssi pidettiin Reykjavikissa 1993 ja 17 kuluneen vuoden aikana – kaikki kahdeksan jäsentä ovat isännöineet konferensseja, jotka ovat vahvistaneet ja edistäneet yhteistyötämme merkittävästi. Meillä on ollut Kanadassa, Venäjällä, Kiirunassa, Ruotsissa, Tromsassa, Norjassa ja Nuukissa, Grönlannissa ja Fairbanksissa, Alaskassa – ja niin edelleen. Ja nyt sitten täällä Brysselissä. Menemättä yksityiskohtiin, mitä suunnitelmiin tulee, koska suunnitelmathan ovat hyvin varhaisessa vaiheessaan. Haluan kuitenkin sanoa, että yritämme vastata niitä korkeita standardeja, jotka isäntämme tänä vuonna täällä Brysselissä ovat konferenssille asettaneet kertoakseni teille pikkusen sisätietoa siitä, mikä teitä Islannissa odottaa. Outside the conference room. Konferenssin tilojen ulkopuolella meillä on pieni video maasta, josta, jota rakastamme ja haluaisin, että ette pelkäisi tulivuoriamme olemme pitäneet niiden kanssa neuvonpitoa ja olemme pyytäneet ja niitä pitämään toimintansa hyvin alhaisella tasolla vuoteen 2012 saakka. Odotamme näkevämme teidät Islannissa. voimme tervetulle, toivottaa teidät tervetulleeksi teidät sinne vuonna 2012. Kiitos. The film goes up. We will see a short movie. Nyt näemme lyhyen esityksen. You see, the way to Iceland takes some time. <laughs> Islantiin asti on aika pitkät piuhat näemmä, sanoo puheenjohtaja. Lataaminen kestää hieman, mutta sitten kun tämä on ladattu, niin kyllä se sitten on oikein hyvää.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 innolla odotamme mahdollisuutta kokoontua Islantiin. Tarvitsemme nyt hieman enemmän energiaa tänne, sähköä. Islanti on erittäin dynaaminen, energinen maa, olen erittäin iloinen jo etukäteen siitä, että pääsemme vierailemaan teidän ihastuttavassa maassanne. Laadintakomitealla on vielä työtä. Se kokoontuu 12.30 salissa A1G 1. Eli ensin ylös kolmanteen kerrokseen, sitten sillan yli ja niin poispäin. Kaikille muille minä toivotan hyvää kotimatkaa ja parasta onnea ja menestystä ja hyvää jatkoa kaikille. Tietystikin haluan kiittää johtajastokelia, sihteeristöä ja kaikkia muuta muita, jotka ovat auttaneet tämän tilaisuuden järjestämisessä. Ja näin myöskin joitakin puheenvuoropyyntöjä. Joku haluaa vielä ihan viimeisen sanan esittää kokouksessa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Miss... Kiitoksia puheenjohtaja. Haskorel on nimeni. Olen entinen juuri neuvonantaja YKssa ja tässä mielessä minulla on velvollisuus valvoa merioikeuskysymyksiä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minut on kutsuttu osallistumaan tarkkailijan näihin kokouksiin. Ja todellakin haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Nyt haluaisin vain jättää pari asiaa mietintään. Tuen todellakin tätä konferenssin lausuntoa, jonka olette hyväksyneet. Mutta mitä nyt tapahtuu sitten arktisella alueella? Siitä joskus keskustellaan vähän erillään siitä, mitä tapahtuu muuten maailmassa, niin kyllä on ilmanmuutoksen ja niin edelleen, mutta minä haluaisin keskittyä juuri tähän ja tämä oli minun perspektiivin silloin, kun kymmenen vuoden ajan toimin YK päämajassa. Minulla oli etuoikeus nähdä parlamentarkkoja arktiselta alueelta – aiemmin ja siinä yhteydessä mainitsin muutamia kysymyksiä. En puhunut niinkään ilmastonmuutoksesta, vaan merenpinnan noususta joku täällä sanoi, että ehkä puhutaan jopa metristä tai kahdesta metristä. Me tiedämme, että väestö arktisella alueella on noin kahdeksan miljoonaa ihmistä. Bangladesissa pelkästään pääomassa, pääkaupungissa on 18 miljoonaa Daka tulee olemaan mahdotonta ajua sitten asua siinä vaiheessa, kun merenpinta nousee kaksi metriä. Tämä syntyy jääsulomisesta ja jäätikösuomista. Miksi on niin vaikea saada ihmiset ymmärtämään se, että mitä tapahtuu pohjoisella alueella, tulee vaikuttamaan myös muihin erittäin ankarasti, ehkä kovemminkin kuin se vaikuttaa ihmisiin, jotka elävät arktisella alueella itse. Jos me tarkastelemme maailman väestöä, se on 6,8 miljardia ihmistä. 40 prosenttia se tulee kasvamaan seuraavan 40 vuoden aikana. 2050 ilmeisesti meitä on 1,2 miljardia ihmistä joidenkin YK-arvioiden mukaisesti. Missä nämä kaikki ihmiset oikein aikovat asua ja elää? Kun puhuin ensimmäisen päivänä täällä, niin puhuin valtiomiesten toiminnasta. Voimmeko saada ihmiset poliittisella huipulla näkemään tämän kontekstin, ymmärtämään yhteydet näiden kysymysten välillä, joissa täällä on keskusteltu, ja sen välillä, mistä he tekevät päätöksiä. Ja joskus suoraan sanottuna olen kyllä kauhistunut, kun ajattelen tätä barbaarita ja tietämättömyyttä, joka vallitsee poliittisessa keskustelussa joissakin erittäin tärkeissä suurissa maissa maailmassa. USAssa on miljardia, tai sen alue ei edes ole sama kuin pohjoisella valtamerellä. Nämä ovat valtavia alueita. Heidän pitäisi kiinnittää huomiota, niin lopetan vähän kohta. Haluaisin siis sanoa, että jos kun ajatellaan kaikkia tietoja, joita voidaan saada, yritettäisiin saada kiinni ne, jotka eivät ymmärrä tätä asiaa, välttämättä saada heidät ymmärtämään, että elleivät he jotakin asialle tee, me voimme varsin vähän itse tehdä arktisella alueella, koska se mitä siellä tapahtuu, syntyy toiminnasta, joka toteutuu muualla maailmassa. Kiitoksia, että kuuntelitte minua. Vielä aivan lopuksi. Parlamentaarikot ovat tässä olennaisessa asemassa, koska vasta tätä kautta voimme saada aikaan tuloksia ja rajoittaa maailman väestöä. Muutoin en kyllä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Uskon, että tämä oli erittäin oikeaan osuva lausuma. Syy, miksi tämä kokous järjestettiin, oli juuri tämä. Nyt annan nyt ihan vihon viimeisen puheenvuoron, yhden minuutin mittaisen puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle herra Gallagherille. Kiitos. Ymmärrän tietysti ajan puutteen valtuuskunnan puheenjohtajana, joka edustaa parlamenttia, haluaisin kiittää teitä, jotka olette, joka olette johtaneet kokousta tänään ja muita puheenjohtajia kolmen, kolmen eri kokousten aikana ja kaikkia puhujia kaiken kolmen konferenssirupeaman aikana. Mielestäni keskustelu on ollut hyvä, ja kaikki on ollut erittäin menestyksekästä ja kaikki parlamentaarikot ja tarkkailijat ovat tosiaan toivon mukaan nauttineet käynnistään täällä. Haluan myös kiittää sihteeristöä, joka on valmistellut tätä. Me voimme kaikki mennä ja tulla, mutta kun katsomme kulissien taakse, niin paljon oma sihteeristömme täällä parlamentissa on tehnyt ja sitten CPARS myös. Ja haluaisin kiittää kaikkia turvallista kotimatkaa ja näkemiin Islannissa kahden vuoden kuluttua. Kiitos. Yes, thank you so much. Uh, Kiitoksia paljon myöskin tästä puheenvuorosta. Nyt konferenssi virallisesti päättyy, mutta saman tien se jatkuu kuitenkin. Nyt voidaan mennä tuonne ulkopuolelle keskustelemaan vielä. Kaikki aika voidaan käyttää hyväksi tätä varten ja erittäin hyvää kotimatkaa kaikille. Kiitos paljon.